Chers collègues, merci. Rakkaat kollegat, kiitos, että istuudutte. Voista, voidaksemme aloittaa kokouksemme. Julistan liikennevaliokunnan järjestäytymiskokoukseen avatuksi. Ja ensiksi esityslistalla on puheenjohtajan ja työvaliokunnan valinta. Muistutan teitä Meillä on ollut puheenjohtaja ja neljä varapuheenjohtajaa. Kerron ensiksi, ketkä varajäsenet voivat äänestää tässä vaalissa. EPP Marindis tilalla Prada, Mosalirin tilalla Proust, Kievasta ei ole vahvistettua tietoa. Eser Van Daalin tilalla, Bradbone Vorban tilalla, Piesha Petrovskin tilalla, Kirkhope. Guen Jimenezin tilalla, Mene Koneka, Kantargallan tilalla, sitten massi. SD sen tilalla Senalova. Kokouksen päätösvaltaus on varmistettu asianmukaisesti ja selkeästi yli jäsentä neljäsosan yläpuolella. Ja nyt otan vastaan ehdotuksia valiokunnan puheenjohtajaksi. Ravadeli. Vihreät. Merci, monsieur le président. Kiitoksia. Hyvät kollegat, minulla on ilo ryhmäni nimissä esittää teille ehdokkaaksi kollegaani Mihail Kramerian. Hän on ahkera kollega, joka on osoittanut, kuinka intohimoisesti hän suhtautuu liikennekysymyksiin. Ja nyt pyytäisin, että te kaikki tunnustatte tämän työn, koska kymmenen vuoden ajan hän on toiminut tässä valiokunnassa ja toivottavasti hän on tämän valiokunnan seuraava puheenjohtaja. Kiitos. Monsieur Kramer, accept. Herra Kramer, hyväksyttekö ehdokkuuden? Accept. Hyväksyn. Ja on että tämä ehdot. Onko muita puheenjohtajaehdokkaita? Ei ole, joten sääntöjen mukaisesti, työjärjestyksen mukaisesti ehdotan, että hänet valitaan suosion osoituksiin. Je lui présente euh, en votre nom à tous toutes mes félicitations. Kaikkien nimessä onnittelen teitä ja toivotan teille pitkäaikaista puheenjohtajuutta ja luovutan teille paikkani. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Arvoisat naiset ja herrat, hyvät kollegat. Tämä on epätavallista, että näin kaikki täältä edestäpäin. Täältä ylhäältä kiitos paljon luottamuksesta. Toivon, että hyvä yhteistyö, jota olemme saaneet nauttia, viime kaudella jatkuu. Ja kiitämme varmasti sihteeristöä, joka on aina tukenut meitä työssämme. Nyt ehdottaisin, että valitaan. Tuo ensimmäinen varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Von der Alde zunächst. Niin Alden nimissä. Ensin sydämelliset onnittelut Michael Kramer puheenjohtajuudesta. Toivon, että yhteistyö sujuu hyvin ja haluaisin esittää ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Dominik Rikeetä. Hänellä on paljon kokemusta liikennevaliokunnasta ja kaikki, varmasti aikaisemmat jäsenet ainakin hänet hyvin tuntevat. Ja me valitsimme hänet ehdokkaaksemme. Toivottavasti te voitte myöskin äänestää hänen puolestaan. Hän on hyvin tuttu ja hän juuri istui täällä. Ja minäkin olen tuntenut hänet jo pitkään. Kysyisin, onko muita ehdokkaita. Jos ei ole, niin ehdottaisin, että Dominik Rikekin hyväksytään suosin osoituksen. Und, und darf nur mal fragen. Ja kysyisin vielä Dominik Rikke, suostutteko tähän tehtävään? Merci beaucoup. Kiitos paljon. Ja pyytäisin teitä istutumaan tänne ylös. Ja der zweite. Toinen varapuheenjohtaja on seuraavaksi valittava. Onko teillä ehdotus? Olkaa hyvä. On behalf ryhmän nimissä haluaisin esittää kollegaani Dieter Lebrecht Kohia varapuheenjohtajaksi, ja hän on ollut tässä valiokunnassa jo vuosikausia. Itse olen täysin uusi, joten hän voi auttaa minua, ja Dieter Lebrecht Koch on siis meidän ehdokkaamme toiseksi varapuheenjohtajaksi matkailuvaliokunnassa. Kiitos kollega van der Kamp. Onko muita ehdokkaita? Jos ei Littelebritko, kysyisin, suostutteko tähän tehtävään? Kyllä oikein mielelläni. Mielellään hyvä. Voisimmeko hyväksyä tämän valinnan suosin osoituksina? Ja pyytäisin teitä, herra Koch, istumaan tänne vieremme. Ja, Ja, sitten kolmas varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Uh, firstly, I would like to... Kiitos. Ensiksi haluaisin onnitella Mihal ja Dominik ja Peteria paikoista ja Jeserän puolesta ehdotan herra Tomas Porevaa valiokunnan varapuheenjohtajaksi. Hänellä paikalla puheenjohtaja mutta hän on kirjallisesti hyväksynyt tämän paikan vastaanottamisen, jos hänet valitaan. Dann frage ich auch. Ja kysyisin nyt tässäkin, onko muita ehdokkaita? Ei tunnu olevan. Hän on antanut suostumuksensa, joten voimme suosion osoituksin varmasti hänet hyväksyä. Damit ist Herr Thomas Puriba. Näin Tomas Poreva on valittu ja siirrymme neljänteen varapuheenjohtajaan. Halusin kysyä, kukahan tässä on ehdolla neljänneksi varapuheenjohtajaksi? Yes, thank you, thank you, chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi onnittelut uudesta tehtävästä. Onnittelut varapuheenjohtajillekin. Ehdokkaamme on kollegaamme Unkarista, Istvan Kohli. Hän ei ole uusi, hän on liikenne- ja turismiasiantuntija ja pyydämme, että kannattaa tehdä uiheja. Kiitos. Onko muita ehdokkaita? Ei ilmeisesti. Ai, olkaa hyvä. Like to work together. Niin haluaisin, okay. niin haluaisin tehdä kanssanne yhteistyötä. Kiitos. Voimmeko suosion osoituksina nyt valita?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 Ja, das ging ja alles Tämä kaikki hoitui melko nopeasti ja helposti täällä valiokunnassa aina ei ehkä käy näin. Meillä on tietenkin vaihtelevia kantoja, työ ja keskustelut varmasti ovat mielenkiintoisia. Liikennevaliokunnassa on tietenkin kyse myöskin liikenteestä ja ilmastonmuutoksesta. Me olemme saaneet läpi sen, että ilmastotavoitteet vuoteen 2020 liikenteen osalta tulevat käsittelyyn tänne vuoden 90 tasosta 20 prosentin leikkaus päästöissä vuoteen 2020. Tämä oli kunnianhimoinen tavoite, josta päätettiin suurella enemmistöllä. Totta kai tiedämme, että jos ei liikenneasioita muuteta, ilmastonmuutosta ei saada pysäytettyä. Vuodesta 90 on päästy siihen, että teollisuudessa hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 32 prosenttia, kotitalouksissa 24 prosenttia, energia-alalla 14 prosenttia ja samanaikaisesti liikenteen alalla päästöt ovat nousseet 28 prosenttia, eli se mitä muilla aloilla on saatu aikaiseksi, on asia, joka on toteutettava myös liikenteen osalta, kun kehitys on ollut väärän suuntaista. Liikkuvuudesta on pidettävä kiinni, mutta huolehdittava myös ympäristöstä. Tämä on yksi tehtävämme. Toinen tehtävä on se, että kiistatta kaikissa maissa, jäsenvaltioissa ja komissiossa on nähty ulkoisten kustannusten sisällyttäminen. Tämä on meille työsarkaa nyt. Ja tietenkin neljäs rautatiepaketti, siihen liittyy monia asiakokonaisuuksia. 22. päivä heinäkuuta on seuraava kokouksemme. Komission jäsen Sim Kallas on silloin kuultavana ja tietenkin Italia puheenjohtajavaltion edustaja liikenneministeri on silloin täällä läsnä. Toivoisin, että kaikki olette silloin jälleen paikalla. Valiokunta kokous jää nyt melko lyhyesti, kun järjestäytymiskokouksia on tässä salissa useita. Sydämelliset kiitokset siitä, että tulitte nämä monilukuisina paikalle ja tietenkin myös luottamuksen osoituksista äänestyksessä. Olen vakuuttunut siitä, että kaikki voimme tehdä työtä niin, että vastaamme odotuksiin. Kiitos oikein paljon, kokous päättyy. No, okay.